liebe Kolleginnen Kollegen, es... Hyvät kollegat, kello on nyt viittä yli yhdeksän, viisi minuuttia aloitusajan jälkeen, joten nyt aloitamme. Ja esityslistan mukaisesti lähdemme liikkeelle kohdasta 10. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Kyseessä on lausunto Ekon valiokunnalle. Ja tämä varmasti vaikuttaa monella tavalla kauppasuhteisiin, koska juuri me monissa kauppasopimuksissa käsittelemme korruption vastaista toimintaa ja rahoitusvirtoja. Kauppa strategiassa, jonka on laatinut Begin, näihin asioihin pureuduttiin. Pitäisi saada aikaan järkeviä rahoitusalan sopimuksia, eikä pelkästään alan vapauttamista. Joten tässä varmasti mennään nyt aivan oikeaan suuntaan. Me tutkimme asiaa edelleen. Olemme teettäneet asiasta tutkimuksen 81.4.2016. Tämä sopii hyvin siis töidemme kulkuun. Ja lausunnon valmistelija on kollega Morel, joka saa nyt heti puheenvuoron. Ole hyvä, Emmanuel. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja kaikille kollegoille. Hyvää päivää. Sanoit että parlamentin te on käsitellyt useamman kuukauden ja tota on, että on ollut joko skandaaleja, jotka ovat ihan oikeasti huolestuttaneet eurooppalaisia. Ja tässä on komissiolta joukko tekstejä direktiivejä, jotka pyrkivät lisäämään seurattavuutta, mutta olemme pystyneet toteamaan kansainvälisistä tutkimuksista, jotka tulevat pääoman rahanpesua ja veronkiertoa, niin usein Useimmiten ne tapahtuvat kaupallisten transaktioiden kautta, ja siksi meillä on tällainen erikoistunut tekstiä, kuten mietinnössä muistutan, palvelut, erityisesti tämän kauppa sellaisten maiden kanssa, joita pidetään veroparatiisina. Se on kuusi kertaa isompi, iso, suurempaa kuin samankokoisten muiden maiden. Ja sitten rahanpesu ja terrorismin vastaaminen. Tässä oli, halutaan vahvistaa sitä, että uutta, uusia sanktioita, valvontaa ja tarkkaavaisuutta. Ja Tämä täytyy kohdistua yrityksiä, tai epäillään omistautuneena tällaista tehtävillä. Tämä koskee myöskin niitä pankkeja ja välikäsiä, jotka helpottavat näitä toimia. Meillä on tiukka aikataulu, kuten muistutte, äh, Inta ehdottaa joitakin tekijöitä, jotka pyrkivät selkeästi käsittelemään rahoitusaspektia ja säätelyä ja myöskin rahanpesua ja veronkiertoa. Meillä on muutama kohta tässä pikku mietinnössä. Jos me haluamme, että uhka on uskottava, me täytyy tehdä standardien kunnioittamisesta kauppaneuvottelujen kriteeriä. Tässä otan esille ää, äh, ehdotuksen, joka meillä oli Panama Paper äh, valiokunnassa Stiglitzin kuulemisessa. Ja ää, äh, hänen mielestään kauppasopimuksiin pitäisi ottaa tällaisia verolausakkeita. Ja toisekseen olemme pahasti jäljessä, eli julkinen sektori on pahasti jäljessä rahoitussektori, joka on erittäin hyvä innovoimaan verooptimointikeinoja. Meidän täytyy olla erittäin tarkkoja investointiotsakeen alle, rahoituspalvelut otsakeen alle, ja ainoa tapa olla erittäin tarkka, kuten näimme, on, on luoda näitä myönteisiä positiivisia listoja äh, neuvotteluiden alussa. Ja näissä pitäisi, neuvottelussa pitäisi identifioida ne palvelut, jotka pitää vapauttaa. Ja se estää jotakin optimointistrategioita. Me emme jaa yksimielisesti tätä huolta. Veronkierron vastainen taistelu ja, ja optimointia vastaan käyminen vaatii enemmän tarkkavaisuutta kauppaneuvottelussa. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Nyt sitten varjoesittelijät, jotka ovat paikalla, saavat puheenvuoron. Ensin Rova Shantsova. Uh, thank you. Um... Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen pidämme hyvänä komission ehdotusta, joka toisi tämän kehyksen, jolla torjutaan laittomia rahoitusvirtoja tälle vuosisadalle, jos torjutaan terrorismin rahoitusta ja verovälttelyä tekee tämän kiireiseksi EU-tasolla, mutta puhuisin myös globaalista tasosta. Kauppa voi olla väline, jonka myötä voimme auttaa, joten haluaisin kiittää valmistelijaa hänen työstään ja haluan ottaa mukaan tämän kauppaulottuvuuden ehdotukseensa. Kuitenkin haluaisin ilmaista muutaman kommentin hänen työhönsä liittyen. Mielestäni tämä valiokunnan pitäisi käyttää asiantuntijuuttaan tarjotakseen ratkaisuja, miten torjua laittomia rahavirtoja. Meidän pitäisi tarkastella sitä, miten voimme minimoida rahanpesun riskit rakentavalla kauppapolitiikalla. On totta, että vapaa kauppapalveluiden tuotteiden osalta voi tietyllä tavoin lisätä rahanpesun riskiä. Tutkimusten mukaan kuitenkin ei ole selviä kausaalisia linkkejä EUn kauppasopimusten ja näiden laittomien rahoitusvirtojen välillä. Palveluiden kauppa on kuitenkin myös tärkeä osio ensisukupolven kauppasopimuksia, erityisesti kun teknologia kehittyy ja työvoima liikkuu. Tiettyjä kuiluja ja porsanreikiä saattaa olla rajat ylittävissä palveluissa, mutta palvelukauppa kuitenkin tarjoaa valtavia mahdollisuuksia, joita ei pitäisi uhrata. On ne ovat tärkeitä, kun halutaan saavuttaa pitkän aikavälin monenväliset tavoitteet. Laittomat rahavirrat vaikuttavat kielteisesti EUhun voimakkaasti. Tulon menetyksiä tulee paljon ja se vaikuttaa tuhoavasti myös kehittyviin maihin. Meidän pitää vahvistaa yhteistyötämme kumppaneidemme kanssa kaupan, kauppatasosopimusten myötä. Niitä ei pitäisi nähdä riskinä, vaan potentiaalisena liittolaisena, jolla tehdä yhteistyötä, jotta saavutetaan yhteiset tavoitteet. Meidän pitäisi vaatia, että kauppakumppanimme toimivat avoimesti, mutta tämä ei olisi hyväksi meille, että nämä kauppalinkit katkaistaan, kun he epäonnistuvat. Esimerkiksi suurin ongelma kehittyville maille, kun halutaan torjuta rahanpesua, on erot lakien hyväksymisen ja täytäntöpanon välillä. Jos ajatellaan rahanpesun vastaista valvontaa, meidän pitäisi laajentaa järjestelmää tehdä yhteistyötä, jotta varmistetaan, että nämä normit täyttyvät. Ryhmämme tulee jättämään tiettyjä tarkistuksia tämän mukaisesti. Odotan jo innolla tulevia keskusteluja tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos. Thanks a lot. Kiitoksia paljon. Ska Keller seuraavaksi. Kiitoksia. Kiitos myös esittelijälle. Meistä tämä lausuntoluonnos menee aivan oikeaan suuntaan. Olemme siihen tyytyväisiä. Ehkäpä menisimme jopa vielä pidemmälle, tekisimme tästä voimakkaamman, koska rahoituspetokset liittyvät aika spesifisesti kauppasopimuksiin. Meidän pitäisi ottaa mukaan säännöksiä petosten estämiseksi rahoituspalveluissa ja sijoittautumiskappaleissa. Pitäisi mennä pidemmälle kuin mitä yleiset sitoumukset ovat. Myös määritelmät ja sitten omistusrekistereiden vaihtovelvoitte pitäisi saada mukaan viittaukset yritysverotukseen ja niin edelleen. Me tulemme jättämään tarkistuksia näihin asioihin liittyen, mutta ne menevät saman suuntaan kyllä kuin lausunnon valmistelija, mutta ehkä hieman pidemmälle. Tuskin olemme tässä mitenkään eri linjoilla. Esittelijä puhuu kaupan roolista, mutta tässä ehkä voitaisiin viitata kaupasopimuksiin. Varmasti saamme erittäin hyvän lausunnon aikaiseksi. Kiitoksia sitten David Martin. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Tuen tätä lausuntoa. Yksi syy miksi globalisaatiota niin vastustetaan, että ihmiset kokevat, että jotkut alueet katoavat otteesta kansallista kontrollia, jolla korvattu kontrollilla millä muulla tasolla, ja veronkierto ja rahan sitten maasta toiseen rahan pesu ovat ihmisten erityisiä huolia, erityisesti kun varoja käytetään terrorismin rahoittamiseen ja muuhun. Esittelijä on tasapainottanut tarkistuksensa hyvin. Olen tyytyväinen kaikkeen. Totta kai, millä olemme tarkastamassa kellarin tarkistuksia, mutta esittelijän tarkistukset pyrkivät tasapainoisesti käsittelemään tilannetta ja vastaavat myös sitä, minkälaisia tuloksia voimme kentällä saada aikaan ja menemme siis oikeaan suuntaan. Juuri niin. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa DG Just Paulin Weinsiina komissiosta. O, oh, madame vai onko siellä Rova Karumba? Kiitoksia kovasti puheenvuorosta. Minulla ei ole erityisiä kommentteja, sille kollegani kauppapäästöstä ehkä puhuu tarkemmin tästä, mutta sanoisin vain, että pidämme hyvänä tukeanne komission ehdotukselle, eli että halutaan vahvistaa rahanpesustyötä. Olen kirjannut ehdotuksen, joka tässä luonnoksessa joka liittyy tähän kolmansien maiden listaan. Olemme sitoutuneet tekemään tämän luettelon niin kattavaksi kuin mahdollista ja totta kai katsomme tarkkaan, mitä suunnittelette ja mitä nyt ehdotatte luonnoksessa, mutta annan nyt puheenvuoron kollegalleni niin kauppapäästöstä. Yes, good morning. Hyvää huomenta. Kiitoksia kovasti näistä puheenvuoroista ja luonnostekstistä. Olemme keskustelleet jo tästä aiheesta ja pidämme hyvänä kaikkia kommentteja ja ehdotuksia. Ja myös tunnustus siitä, että mekin näemme tämän hyvin tärkeänä aiheena, kuten kauppaan kaikille viranomaisille sanottiin. Siinä korostetaan erityisesti hyvää hallinnointia ja korruption torjuntaa joka on läheisesti yhteydessä, kun taistellaan rahanpesua vastaan. Ja tällä hetkellä pohdimme edelleen, miten vahvistaisimme säännöksiä, joita voitaisiin sisällyttää kauppasopimuksiin tässä mielessä. Ja erityisesti osa-alueella no, on paljon yhteyksiä korruption ja rahanpesun tai verovälttelyn välillä. Ja joku mainitsi täällä myös todelliset omistajuudet ja avoimuuden. Yksi asia, jota haluaisimme korostaa, on, että on tärkeää muistuttaa, kun puhutaan rahoituspalveluista, että kauppasopimuksemme eivät sisällä yleensä sitoumuksia, joilla vapautetaan rajat ylittäviä rahoituspalveluja, vaan sinne keskitytään tähän toimipaikkaan siitä syystä. Oli tämä tutkimus, jonka valiokunta pyysikin No siinä ei sen takia ole selvää korrelaatiota kauppasopimusten ja näiden palveluiden vapauttamisen ja laittomien rahavirtojen lisääntymisen välillä. Me keskitymme voimakkaasti tähän toimipaikkaan, emmekä rajat ylittävään vapauttamiseen. Toinen asia, jota haluaisimme painottaa, ja josta täällä ei puhuttiin, on kysymys, joka liittyy siihen, että josko hyvä hallinnointi pitäisi sisällyttää sitovasti, tai pitäisikö sillä ottaa kaupallisuudet pois. No, hyvin selvästi puhuimme tästä jo aikaisemminkin, että on tärkeää huomata yhteistyötä erityisesti kehittyvien maiden kanssa, jossa tarvitaan paljon apua parantaa heidän omia käytänteitään ja oikeudellisia kehyksiä, joilla torjutaan rahanpesua. Tästä syystä suosimme yhteistyö lähestymistapaa kauppasopimuksessamme. Sen lisäksi huomioon myös vahvan linkin tekniseen apuun. Meillä on monia välineitä jo käytössämme rahanpesun vastaisissa oikeudellisissa kehyksissä. Ja kollegani T.G. just päästöstä mainitsi sen myös paljon työtä tapahtuu erityisesti viime vuoden aikana, jolla vahvistettaisiin näitä mekanismeja, kuten se, että identifioidaan korkean riskin valtiot, ja tähän liittyy myös totta kai potentiaaliset sanktiot, ja mielestämme nuo mekanismit mukaan lukien yhteistyö kansainvälisissä foorumeissa, kuten rahanpesun vastainen työryhmä on oikea tapa eteenpäin, kun torjutaan rahanpesua. Kuitenkin tietysti Tällä hetkellä mietimme tarkkaan, miten voimme vahvistaa hyvää hallinnointia ja siihen liittyvät lausekkeet, jotka on jo integroitu olemassa oleviin kauppasopimuksiin. Ja niitä pitää katsoa uudestaan myös tämän huomioon viikainen työ, tapahtunut OECDn ja muiden kansainvälisten elinten tasolla. Ja niitä pitää nykyaikaistaa, jotta voidaan huomioida lisääntyvä työ sekä Euroopan tasolla että kansainvälisesti. Joten otamme huomioon nämä havainnot. Toivottavasti keskustelemme sitten lisää tulevina vuosina, miten parantaa hyvää hallinnointia kauppasopimuksessa. Kiitos. Thanks a lot and, uh... Kiitoksia kovasti. On varmaankin selvää, että meidän on ryhdyttävä toimiin tältä osin on yleinen mielipide siitä, että rahoitusjärjestelmä ei ole enää kyllin hyvin valvonnassa. Afrikassa pelkästään menetetään verotuloja 40 miljardia, joten työsarka riittää. Kapasiteetin muodostaminen on yksi keskeisiä osia työtä, mutta myös valvontajärjestelmän vahvistaminen niin, että 40 miljardia päätyy Afrikan valtioille niin, että ne voivat käyttää sitä esimerkiksi infrastruktuureihin ja koulutukseen. Nyt valmistelija saa jälleen puheenvuoron. Ihan lyhyesti. Ihan täysin sen, mitä juuri sanoitte. Täytyy sanoa komissiolle, että jään tämän lasken äh, käyttöönottaa tämän hyvän hallinnan käyttöönottoa, mutta se pitäisi olla todella sitova. Siksi me painotamme äh, tällaista fiskaalista miestä kauppasopimuksissa. Se on meistä moderni tapa käydä neuvotteluita tulevaisuudessa. Ihan kollegoiden näkemykset. Ymmärrän, että kaikki haluavat olla tarkkana, että teksti on mahdollisimman tiukka. Ska Kellerille sanoisin ainoastaan, että totta kai me tarkistuksesta keskustelemme, mutta meillä on aika ja formaatti, joka on aika rajoitettu. Ja viittaa keskusteluita jota on käyty muissa valiokunnissa. Esimerkiksi rekisterit, jotka mainitsitte, järjestetään mennään paljon pitemmälle. Minusta tarvitaan automaattista pakollista tiedonvaihtoa kaikkeesta rahanpesuun liittyvästä tiedosta tiukkuina puutteista ole kysymys. Kysymys on formaatista. Puheenjohtaja rohkaa, varjaisitellen rahkaisemaan voin luvata kiinnostavan tekstin, joka luo kytköksen kansainvälisen kaupan ja kerran välillä, joka huolestuttaa eurooppalaisia tällä hetkellä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Nyt muistuttaisin siitä, että aikataulu on varsin tiivis. Tarkistusten jättämisen määräaika on jo huomenna 30. marraskuuta kello 12 puolen päivän mennessä. Ja koska aikataulu todella on näin tiukka, olemme sopineet siitä, että teemme työtä englanniksi. Vaikka kyseessä onkin ranskankielinen valmistelija, mutta poikkeuksellisesti tämä on mahdollista. Ehkäpä tämä pitäisi joskus kääntää sitten päälailleen ja tehdä töitä ranskaksi. Eli tämä on selvä. Huomenna kello 12 lausunto saadaan eteenpäin. Sitten kohta 11. Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano. pano. Etelä-Korea. Ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna pääsimme juhlimaan viittä vuotta tästä vapaakauppasopimuksen voimaan astumisesta. Tai oikeastaan tuolloin oli sovellettu sopimusta viisi vuotta. Voimaanhan tämä oikeastaan astui vasta viime vuonna, sen jälkeen kun Italia viimeisenä kansallisena parlamenttina ratifioi sopimuksen. Olennaiset osat ovat kuitenkin tulleet sovelletuiksi viisi vuotta ja nyt on korkea aika pohtia sitä, minkälaisia myönteisiä vaikutuksia tällä on ollut, mitä ongelmia sopimukseen on liittynyt ja uskon, että on aivan selvää, että vienti tilanne Euroopalle on selkeästi parantunut sopimuksen solmimisen jälkeen, mutta toisaalta kun katsotaan kestävyyslukua, sen toimen, täytäntöönpanossa on ollut vielä ongelmia. Meillä on ollut valtuuskunta, joka on matkustanut Etelä-Koreaan tämän vuoden alkupuolella. Ja toiseksi meillä on pysyvä esittelijä joka tekee juuri tätä täytäntöpanon arviointityötä. Ja on hienoa, että herra Seinfeld on tässä vielä esittelijänä, e, esittelee siis mietintään tänään. Ole hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta. Tämä tiivisti hyvin, no lyhyesti, mutta tehokkaasti sen, miten tätä sopimusta täytäntöön pannaan. Sopimuksen mukaanhan on niin, että me tarkastelimme tämän vakauppasopimuksen täytäntöönpanoa EUn ja Korean välillä ja piti tarkistaa, josko sopimuksen säännökset tulevat käytännössä täytäntöpannoksi oikealla tavalla ja ovatko sopimuksen tavoitteet täyttyneet ja vaikuttaa siltä, että no mikään ei ole täydellistä, mutta ja mitään ei voida saavuttaa sataprosenttisesti ajallaan, mutta vaikuttaa siltä, että sopimusta pannaan täytäntöön hyvin myönteisesti ja tulokset, sopimuksen tulokset tietysti meidän puoleltamme ovat konkreettisia, käytännönläheisiä ja odotuksemme mukaisia. Tämän takia yleisesti ottaen pidämme hyvänä tätä sopimusta ennen kuin jätin luonnosmietin, mietintöluonnoksen tähän sopimukseen liittyen. Teimme hyvin kattavan analyysin. Katsoimme asiakirjoja, tilastotietoja ja muita tietoja, jotta voitaisiin katsoa, mikä on sopimuksen muodollisen täytäntöpanon tila miten tehokkaasta se on taloudellisesti konkreettisesti, mutta myös tarkastelimme muita osa-alueita, kuten esimerkiksi konkreettisempia aloja. Teemme myös subjektiivista analyysiä ja tapasin kahden kesken sopimuksen edunsaajien edustajia molemmin puolin pöytää, kuten puheenjohtaja mainitsi, ennustan Brysselissä, vaan myös Soulissa. Ja me kävimme Koreassa, mutta myös Brysselissä viime vuonna joulukuussa järjestimme työpajoja ja kutsuimme viranomaisia sekä yksityisen sektorin edustajia ja kansalaisjärjestöjä paikalle. Ja kaiken tämän tuloksena sitten minusta on niin, että meillä on nyt sitten erittäin hyvät tiedot sekä konkreettisista että vähemmän konkreettisista tuloksista, jotka sopimuksen myötä ovat syntyneet ja eri edunsaajat äh, puhuvat kanssamme tästä. Ja miten on ensimmäisessä osiossa minä mainitsen tiettyjä tietoja, hyvin kattavasti, sillä tai siis hyvin tiivisti sillä on tiettyjä muodollisia rajoituksia, mutta tästä mietinnön osiosta saatte tietää, mitä taloudellisia tuloksia sopimuksen myötä on saatu. Toisessa osiossa minä myös käyn läpi tiettyjä kysymyksiä, jotka on edelleen esillä esimerkiksi muut kuin tulliesteet, kasvinsuojeluesteet, tekijänoikeudet, se, tekijänoikeudet sekä erot joita on olemassa siinä, että miten sopimus on otettu vastaan eri yrityksissä asiassa, että Euroopassa yksi puute joka on huomannut, no se ei ehkä päädy itsensä, vaan meidän suhteisiimme yleisesti ottaen, niin vaikuttaa siltä, että voisimme tehdä enemmänkin. PK-yritysten alalla. Ne voisivat käyttää tätä sopimusta enemmän hyödykseen. Mutta tämä saattaa liittyä myös kulttuurieroihin – kahden osapuolen välillä, mutta toivon, että kaiken tämän myötä valtiot ja kansalaisjärjestöt voivat valmistautua edistämään tätä sopimusta enemmän pk parissa, jotta ne voisivat todellakin käyttää ja sopimusta ja hyötyä siitä. Mietintöni ei ole kovin pitkä. Tähän on eri syitä. Halusin puhua tiiviisti, mutta selvästi, mutta on tiettyjä rajoituksia, joita pitää soveltaa, joten olen varma, että olette lukeneet tekstini. Ja mielelläni nyt sitten keskustelisin tästä lisää teidän kanssanne, jos on tiettyjä oikaisupyyntöjä, mutta haluaisin myös korostaa ja alleviivata sitä, että tarkistukset pitäisi jättää 9. joulukuuta kello 5 mennessä. Ja jos teillä on tarkistuksia joilta mielellä, niin ne vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Valitettavasti monet varjoesittelijät eivät ole vielä paikalla, joten annan, pyydän anteeksi Schuster puheenvuoron. Joakim Schuster pyytää anteeksi, että hän ei pääse paikalle, mutta hän jätti minulle lausuman, jonka luen. Enpä lue. Ikävä kyllä, ei. Jos se olisi saksaksi, niin ehkä se olisi vähän liikaa. No, mielestäni tervetuloa EUn e ja Korean vapaakauppasopimus on antanut panoksensa entisen EUn kauppavajeen muuttumisen, muuttumiseksi ylijäävän. Mutta meidän täytyy tarttua kaupan ja kestävän kehityksen luvun vakavin ongelmiin. Luvussa 13.4 Korea sitoutui siihen, että, sen, että se täytäntöön panisi neljää ilon pää sopimuksen pääkohtaa, eli oikeus, oikeus järjestäytymisoikeus, työmarkkinasopimusten oikeus pakkotyön lopettaminen, lapsityövoiman tarkas todellinen lopettaminen ja syrjinnän lopettaminen työssä työmarkkinoilla. edistyminen on rajoitettu erityisesti järjestäytymisvapauden suhteen ja, ja oikeus ää, sopimusoikeus, niitä jatkuvasti jätetään kunnioittamatta. Viime vuosina on pidätetty työntekijöitä, jotka ovat pyrkineet työsopimusten laatimiseen tai ovat protestoineet työntekijälle vihamielisten toimien vastustamiseen yrityksessä. Yhä enemmän pyritään käyttämään määräaikaisia sopimuksia – ja maailman allikkeen mukaan suuri osa Korean työvoimasta on epäsäännöllisessä asemassa työmarkkinoilla. Sen lisäksi äh, protestoijia, protestoijien suhtaut, kohdistuu väkivaltaa ja lakkoja pidetään laittomina. Korean hallitus ei ole parantanut työvoimastandardeja, vaan ottanut askeleen taaksepäin ja kansalaisyhteiskunnan seurantafoorumi, jonka sopimusta luonnotaan yhtä huolestunut tästä kehityksestä. EU pitää sitoutua tähän hallituksen tasan kuulemisissa Korean tasavallan kanssa. Mitään investointilukua ei voida käsitellä ennen kuin on ydinsopimuksien alueella tapahtunut merkittäviä parannuksia ja Korean työntekijöiden asema parantunut. Se oli hänen lausuntonsa ja itse kuulin pari tuntia sitten, että Park on tarjonnut, eroamaan. Meidän ei pidä puuttua Korean sisäisiin asioihin, mutta jos ajatellaan työntekijöiden oikeuksien edistämistä, tämä voisi olla myönteinen mahdollisuus ja todella eroa. Meidän täytyisi käyttää mahdollisuutta äh, siihen, että uusi hallinto olisi paremmat suhteet AY-liikkeeseen ja työntekijöihin aivan, ja tätä valtuuskuntammekin juuri pohti. Eli että nykyhallitus, hallinto eivät, ei ole kovinkaan innokas täyttämään nykysopimusta. Ehkäpä saadaan uusi alku uuden hallituksen kanssa. Buchner. Dank. Ich möchte den Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää Seinfeldia ja hänen tiimiä tästä ensimmäisestä luonnoksesta. Luonnoksessa, luonnoksessa on jo tärkeitä tietoja makrotaloudellisista faktoista, jotka ovat hyvä lähtötilanne jatkotyöskentelylle. Ja se on myös tarpeeksi leväperäinen, jotta voimme omia tarkistuksianne, tarkistuksiamme. Uskon, että kollegani ovat samaa mieltä siitä, että tämä ensimmäinen täyttöönpano raportti on erityisen tärkeä tälle parlamentille ja tuleville tämän tyyppisille mietinnöille. Meidän pitää toimia hyvin tarkkaan ja pohtia, miten panoa on tapahtunut. Tämä tarkoittaa ottaa huomioon hyvät ja huonot käytännöt ja niitä pitää sitten parannella. Minua kiinnostavat tässä erityisesti nämä uudet elementit sopimuksessa. Tämä valvonta, komitea, dialogin rakenne, domestic advisory-ryhmät ja totta kai – myös tämä kestävää kehitystä koskeva luku, joka mainittiin jo, ja kestävyyttä koskeva luku, olin yksi niistä osallistujista, joka meni valtuuskunnan matkalle Koreaan tänä vuonna toukokuussa. Olen kuitenkin yllättynyt, että tärkeää että valtuuskunnan matkaan huomiot eivät vielä ole löytäneet tietänsä tekstiin, mutta sitä vartenhan me olemme täällä erityisesti työntekijöiden oikeudet ja rajatyöntekijöiden rooli on erityisen tärkeä. Tämä sitten sen jo herra Martin on jo viitteitä tästä ILOn ydinsopimuksista tuonnostekstissä, mutta kuitenkin vielä paljon sanottavaa olisi enemmänkin. Paljon myönteistä tässä, tässä sopimuksessa on kuitenkin. Meidän pitää myös pohtia makrotaloudellisia epätasapainoja, jos ajatellaan esimerkiksi autovientitukia. Suurimmat viennit tulevat juuri sieltä ja saksalaiset luksusautot ovat tässä tietysti kärsineet selvät, mutta huono asia. Olen itse saksalainen ja autot ovat äh, sydäntämme lähellä, mutta meidän pitäisi kuitenkin pohtia kriittisesti, miten kauppasopimus äh, voisi hyödyttää kaikkia eurooppalaisia yrityksiä, eikä ainoastaan muutamia harvoja toimijoita tietyissä jäsenvaltioissa. Tässä pitäisi rakenteisesti toimia paremmin. Odotan innolla ja yhteistyötä. Kiitoksia. Thanks a lot, and I just made a tweet. Kiitoksia. Tässä juuri viittasin, että äh, Saksan vihreät puoltavat saksalaisia luksusautoja. No vitsi, vitsi, tietysti. No niin, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten annan puheenvuoron komissiolle. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Paljon kiitoksia myönteisistä hyödyllisistä kommenteista tänä aamuna. Tämä raportti osoittaa, että vapakauppasopimus on menestystarina ja se oli erittäin hyvä sopimus Euroopan unionille. Meillä on ollut vuosikymmenen ajan kauppataseen vaihe Korean kanssa – ja tilanne on merkittävästi parantunut ja voimme olla ylpeitä siitä. Rinnakkain tämän kanssa meillä on kattaava Expost-arvio EU-Korea vapakauppasopimuksesta. on viiden vuoden ajan. Aika on katettu ja kaikki alueet. Ja tämä arviointi aloitettiin viime heinäkuussa – Valitsimme ulkoisen konsultin ja toivottavasti saamme loppuraportin ensi vuoden elokuussa. Meillä on tämä alkuraportti linkin takana sivullamme. Täytäntöönpanosta alueet, jossa vaaditaan lisää työtä ja mainitsitte muutaman tämä SPS-alue, eli Porsas, porsaanlihan nauta ja sitten teolliset oikeudet, erityisesti esi- julkisten esitymisten oikeudet ja sitten al- uudet merkinnät, sitten kauppa ja kestävä kehitys ja erityisesti työntekijöiden oikeudet Koreassa. Täällä tämän pannon valvomiseksi meillä on 15 eri komitea ja työryhmää Malmströmin tasolla oleva kappakomitea tapaa 16. joulukuuta. Ja tavoitteena on, että on mahdollisimman paljon työryhmiä ennen tuota tapaamista. Että voimme kauppa, kauppakokouksessa käsitellä kunkin luvan täytäntöönpanoa rinnakkain tämän kanssa, kuten tiedätte. Tarkastelemme jotakin vapakauppasopimuksen erityiskohtia – vaan me pyrimme lisäämään hyötyä vientimaille esimerkiksi muuttamalla tätä suoraan vientilukua ja, ja sitten il, ilmailla teollisuuden tilannetta. Ja korealaiset ovat kertoneet, että he ovat erityisesti kiinnostuneita luvun lisäämisestä vapaa-kauppasopimukseen tehdä mandaatti kauppasopimuksia varten e, edelsi Lissabonin sopimusta, sen takia investoinnit eivät ole osa sopimusta. Mutta korjalla 23 kahden välistä investointisopimusta. Sitten kaksi erityiskysymystä, jotka mainitsitte, jotka vaativat tarkkaa huomiota. Kysymys kaupasta ja kestävästä kehityksestä komissio on erittäin tarkkaan seurannut työntekijöiden oikeuksia. Koreassa vapakauppasopimuksessa on institutionaalinen mekanismi, jossa osapuolet voivat keskustella kauppa, kaupan ja kestävän kehityksen kysymyksiä mukaan lukien työntekijöiden oikeudet. Kauppa- ja kestävä kehityskomitean neljännessä kokouksessa, joka pidettiin Seulissa, EU toisti vaatimukset, että Korean täytyisi ottaa askelia ratifioidakseen nopeasti ja täytäntöönpannakseen kaikki ILOn perussopimukset, kuuteen kappasopimuksessa sovittiin yhteisessä lausumassa, joka silloin hyväksyttiin. Korea lupasi tarjota tietoa konkreettista askelista, jotka se aikoo ottaa tuohon suuntaan ennen kauppoja kestävä kehityskomitean kokousta. ja, ja pidämme painetta yllä tässä kysymyksessä. Se on tärkeää meille. Kauppakomiteassa, jonka kokous on siis 16. joulukuuta ja toinen puheenjohtaja on meidän puoleltamme komissaari komission jäsen Malmström. Sitten PK-yritykset. Haluamme keskittyä niihin. Ja sieltä ne hyötyisivät vapaakauppasopimuksesta. Komissio tarjoaa informaatiota ja käytännössä työvälineitä, kuten brosyyreitä sivullamme. Meillä on myös markkinoille pääsy tietokanta, joka on verkossa ja ilmainen. Siinä on tiedot Korean markkinoiden tariffeista, markkinoille vaatimukset, vähän tilastoja kauppavirroista. Meillä on myöskin pekoyritysten kansainvälistymissivusto, jossa on informaatiota Korean kanssa kaupankäynnistä – ja meillä on Euroopan yritysten verkostossa on yli 700 kumppania kaikissa EU-maissa ja yli 30 maasta maailmassa, jotka voivat tukea pk-yrityksiä Korean kaupassa. Mä näemme, että Korean vienti on selkeästi kasvanut 47 prosenttia. Tietoisuuden lisääminen on jaettu tehtävä EUn jäsenvaltioiden ja yritysjärjestön kesken. Mistä on hyödyllistä, että kaikki jäsenvaltiot tarjoavat relevanttia tietoa kansallisin keinoin yrityksille, miten ne voivat lisätä vientiä Koreaan. Kiitos. Thanks a lot, but, uh, to be... Kiitoksia. Mutta suoraan sanottuna en ole täysin vakuuttunut siitä, että komissio todella pyrkii täytäntöönpanemaan kestävän kehityksen kappaletta. Me olemme kokeneet asian hieman eri tavoin. Neuvonantajan ryhmä on parikin kertaa peräänkuuluttanut toimenpiteitä ja komissio ei ole tehnyt mitään. Ja toiseksi on aivan välttämätöntä muuttaa kappaletta 134 niin, että lakkoilu ei ole rikollista. Tässäkään ei ole tehty muutoksia, joten ei näytä siltä, että komissio todella painostaisi panemaan oikealla tavalla kestävyyskappaletta. se, että aina sanotaan, että kokoonnumme jälleen kerran käsittelemään aihetta, ei auta. Tämä sopimus on ollut nyt väliaikaisesti voimassa viisi vuotta. Ja totuuden nimissä toivoin komission toimivan tässä proaktiivisesti, ei vain reaktiivisesti erityisesti tässä kauppaa kaikille strategiassa ja arvoon perustuvassa kaupassa. Tämä henkilökohtainen kommentti minulta. Ja nyt sitten vielä esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kommenteista sekä valiokunnan jäsenille että komissiolle siis kiitos. Olen siitä mieltä, että tämä lyhyt keskustelu osoittaa, miten tärkeää on neuvotella ja panna täytäntöönsopimukseen, mutta myös valvoa ja seurata vapakauppasopimuksia, sillä vasta sitten voimme katsoa kaikkia myönteisiä ja negatiivisia puolia täytäntöönpanossa. Tai jos tavoitteisiin ei olla päästykään. Vapakauppasopimusten tai muiden sopimusten ollessa kyseessä Korean kanssa jossakin vaiheessa uskon, että puhutaan investoinneista ja uskonpa, että pärjäämme hyvin talouskysymyksiä, sillä yksityinen sektori käyttää hyvin erityisiä ja konkreettisia kriteereitä. Ja mitä tulee muihin kuin taloudellisiin kysymyksiin, ne kuuluvat julkisen alaan. Siinä tilanne on hankalaan erityisesti jos ajatellaan sopimuksia, joissa puhutaan eri kulttuureista, sillä on selvää, että eurooppalaiset anglosaksiset kulttuurit mukaan lukien työvoimakulttuurit, uskonnot ja tavat eroavat aasialaista tai afrikkalaista kulttuurista – ja tällä osa-alueella ja työntekijöiden oikeuksien alalla, satelamossa oikeutta, oikeutta liittyy ammattiyhdistykseen ja kaikilla näillä osa-alueilla näiden oikeuksien täytäntöönpano on hankalampaa, on esteitä mukaan lukien tietyt ajattelutavan esteet, esteet, jotka syntyvät perinteistä ja tavoista mutta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tämä teksti ja muutkin vapaakauppasopimusmietinnöt tulevat olemaan suureksi avuksi, kun pyritään saavuttamaan taloustavoitteet, mutta myös yhteiskunnalliset ja poliittiset tavoitteet. Kuten jo aikaisemmin sanon, odotan jo innolla tarkistuksianne ja yhteistyötä kanssanne. Ja sen jälkeen sitten totta kai uskon, että tämä raportti menee läpi. Kiitoksia, herra Seinfeld. Muistuttaisin valiokunnan jäseniä siitä, että tämä on nyt ensimmäinen täytäntöönpano kertomus raportti. Ja tässä keskitytään Etelä-Koreaan, mutta tästä tulee standardi täytäntöpano formaatti tästä lähtien. Eli vastuu on suuri siinä, että luodaan täytäntöönpanon seurannan standardiformaatti, joka toimii. On välitettävä selkeä viesti siitä, että valiokuntamme ei vastaa pelkästään sopimusten neuvottelusta, vaan myös niiden täytäntöönpanosta. Oikeuden yksikkö me voi neuvoa meitä siinä, miten onnistumme tässä. Siksi täytäntöönpano mietinnöt ovat äärimmäisen keskeisiä. Joten esittelijän kanssa voi vielä keskustella ja jättää tarkistuksia 9. joulukuuta kello 17 mennessä. 9. joulukuuta kello 17 asti. Ja äänestys valiokunnassa lienee 24. tammikuuta. Työtä riittää. Me todella haluamme tästä mietinnöstä ja täytäntöpano mietinnöstä Etelä-Korean osalta erittäin hyvän, myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitoksia. Nyt voisin tietysti jaaritella tässä viisi minuuttia, mutta ehkäpä on hyvä pitää pieni tauko ja siirtyä äänestykseen sitten kello kymmeneltä. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Empfang... No niin, hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestämään. Pyydän teitä istutumaan. Ensinnäkin testaamme, toimivatko äänestyskortit. Otamme koeäänestyksen. jonka aloitan nyt. Koeäänestys alkaa. Pyydän teitä äänestämään. Und die Probeabstimmung. Koeäänestys päättyy. Kiitoksia. Kaikki näyttäisi toimivan, joten siirrymme kohtaan 12. Tietyt Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyt. Tarkistuksia on koko joukko, niistä äänestämme nyt ensin 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. kymmenen puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus yksitoista puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Komission ehdotus muutetussa muodossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja Lainsäädäntöpäätös, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ajattelut puheenjohtaja, minulla ei ole äänestyskortti, niin voinko äänestää näin puol- puolesta? The other way around, perhaps, huh? You want to repeat this? Or? So, vote by hand. So... Kättä nostamalla kaksi vastaääntä, niinkö? Yksi puolesta, yksi vastaan. Selvä. Kaksikymmentä seitsemän puolesta, kaksi vastaan. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Kiitoksia. Seuraavaksi kohta 13. Tätä aihetta olemme käsitelleet varsin pitkään. Ecuadorin liittyminen Kolumbian ja Perun ja eu väliseen kauppasopimukseen yksi ainoa äänestys, joka toimitetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja pyydän teitä kertomaan, miten äänestätte, mikä on teidän ja kone, äänestyskone taitaa nyt toimia siellä, joten yksi lisääni 25 puolesta. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnitteluni Schultzille. Tässä olivat äänestykset. Ne sujuivat kivuttomasti ja reippaasti. Nyt sitten seuranta, ryhmien toiminta. Kaksi seurantaryhmää on viime kokouksen jälkeen kokoontuneet. Ensinnäkin Etelä-Aasia ja TISA 10. marraskuuta Etelä-Aasia seurantaryhmä. Siellä käsiteltiin erityisesti Sri Lankan pyyntöä GSP Plusasta. Sri Lankan lähettiläs, suurlähettiläs oli myös läsnä kokouksessa, mutta Ferina ja Karim eivät ole nyt paikalla, joten emme saa tästä nyt lisää tietoa. Sitten TISA-seurantaryhmä kokoontui 17. marraskuuta. Herra Keener, pääneuvottelijamme, joka kertoi meille neuvottelukierroksesta toinen 10. marraskuuta ja tulevista keskusteluista, mutta näyttää siltä, että TISAN puitteissa – uusi Yhdysvaltain hallitus ei näyttäisi jatkavan neuvotteluita tästä eteenpäin, joten emme tiedä tarkalleen, voidaanko neuvotteluja ylipäätään jatkaa. Tämä selviää vasta sitten ensi vuoden puolella, kun uusi hallitus on aloittanut toimintansa. Jos kysyttävää ei ole, Voimme siirtyä kohtaan 15. sellaisten Ukraina koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä. Ensimmäinen tammikuuta alkaen tänä vuonna, kuten kaikki tiedätte, on solmittu EUn ja Ukrainan ja otettu käyttöön pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue Ukrainan kanssa. Tässä sopimuksessa annetaan lisää myönnytyksiä maalle. Sopimuksen täytäntöönpanosta on keskusteltu jo lokakuussa ja seurantaryhmässä näin tehdään jatkuvasti. Tänään käymme ensimmäistä keskustelua näistä entistä laajemmista näkymistä. Ja annankin pian puheenvuoron esittelijällemme. Eilen kuulin jälleen komissiolta, että komissio antaa meille tänään vielä lisää tietoa. Pavesa. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, pitkällä ja laajainen vapakauppa-alue Ukrainan kanssa. Sitä on sovellettu ensimmäinen tammikuuta lähtien tätä vuotta tilapäisesti. Ja täytäntöpanon viivästymä johtui paineista, jota tuli Venäjän suunnalta. Sillä välin 29. päivä syyskuuta Euroopan komissio antoi ehdotuksen siitä ottaisin käyttöön tilapäiset yksipuoliset kaupatoimenpiteet Ukrainalle, jotka toimivat jo olemassa olevia toimenpiteitä assosiaatiosopimuksen myötä. Toimenpiteet ovat epäsymmetrisiä tavoitteena on saada uutta pontta Ukrainan taloudelle ja tukea ponnisteluja saada päätöksen tämä siirtymä kohti toimivia, toimivaa markkinataloutta. Toimenpiteitä myönnetään nolla tariffikiintiöinä näille tuotteille, jotka on luetteloitu liitteissä 1 ja 2. Lisäksi annetaan nämä sopimuksen tariffit ja siis sen lisäksi poistetaan vientitariffit liitteestä kolme, liitteet yksi ja kaksi, niissä on maataloustuotteita, kuten ja ohra, venäjä, ve, ve, maissi prosessoidut tomaatit ja kreppimehu. Liite kolme, siinä on muun muassa lannoitteita, alumiinia ja sähköistä koneita. Euroopan komissio sisällytti ehdotuksen artiklat, jotka koskevat tilapäistä suojalauseketta siinä tapauksessa, jossa nämä tuotteet, joita vielä Ukraina, tai tuodaan Ukrainasta, uhkaavat tai aiheuttavat suuria hankaluuksia EUn tuottajille. Euroopan komissio ei kuitenkaan ottanut huomioon vaikutusten arviointia johtuen, tai tehnyt vaikutusarvio johtuen siitä, että asetuksen pitäisi astua voimaan niin pian kuin mahdollista. Ainoa tutkimus tulee vuodelta 2007. Se tehtiin, kun konsultoitiin ennen tätä DCFTAta, joten yritän sisällyttää kaikki mahdolliset, no olla niin sisällyttävä kuin mahdollista tässä. Yritän kuunnella kaikkia sidosryhmiä. Tiedämme, Agri-valiokunta valmistelee lausuntoaan tästä kysymyksestä ja kuuntelen hyvin tarkkaan sitä, mitä sanottavaa heillä on, sillä on tiettyjä säännöksiä, jotka saattavat olla arkaluontoisia tietyille jäsenvaltioille ja tietyille tuottajille. Olen myös tietoinen siitä, että Ukraina kohtaa suuria haasteita tällä hetkellä johtuen sellaista konfliktista ja menetetyistä alueista johtuen, ja on suuria uudistuksia tulossa myös Tämä poliittinen aspekti totta kai sitä ei voida unohtaa, kun keskustellaan näistä kaupan, kaupamyrityksistä. Pitää katsoa kokonaistilannetta ja ottaa nämäkin asiat huomioon. Mitä tulee aikatauluun? Äänestys olisi maaliskuussa, täysistuntoäänestys huhtikuussa tämä saattaa muuttua, mutta Tämä on tämä hetken se saattaa muuttua, koska totta kai on muitakin asioita, jotka pitää ottaa huomioon ja muita lausuntoja, joten saattaa olla, että tämä muuttuu, mutta tällä hetkellä tilanne näyttää aikataulun suhteen tältä. Kiitos. Thanks a lot. So, uh... Kiitos varjoesittelijä Urskuk. ei ole täällä, mutta David Martin. This time on behalf of... Kiitoksia. No, en puhu nyt ruotsia, puhun täällä Urskukin puolesta. Ehkäpä Ruotsi olisi helpompaa kuin Saksa. No, ei kuitenkaan mennä tähän. Marita sanoo, että kuun sopimus EUn ja Ukrainan välillä oli neuvottelujen alla vuonna 2014. Makrotaloudellinen tilanne maassa oli erittäin erilainen kuin tällä hetkellä. Ukraina on menettänyt alueidensa valvontaa ja kauppasuotta Venäjän kanssa on eskaloitunut ja talous on kärsinyt entisestään Ukrainassa. Komissio haluaa antaa Ukrainalle lisää suosituimuskohtelua uusille teollisuus- ja maataloustuotteille. Ja tämä on todella tervetullut apu maan talouden elvyttämiseksi. Mutta lisäkauppa toimet niiden pitää olla oikeanlaisia. Meille tärkeää on, että ne noudattavat samoja kriteereitä kuin muissa assosiaatiosopimuksissa. Demokratian oikeudet, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ovat arvoja, joista emme lähde neuvottelemaan. Eli haluamme tämän kaltaiset oikeudet mukaan sopimukseen. Ukrainan pitää myös edistää toimielimien uudistuksia ja estää korruptiota ja kansalaisten ja pk-yritysten pitää hyötyä näistä kauppatoimista EUn kanssa, ei pelkästään oligarkien. Muuten tämä ei edistä todellista talouden elpymistä tai kasvua. Emme myöskään halua, että nämä toimet aiheuttavat hallaa arkaluontoisille Euroopan tuotannon aloille. Tarvitaan suojelausekkeita ja odotamme yhteistyötä Valessan ja muiden varjostelijoiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. ECRstä ei taida olla täällä ketään. Van Baalen ei ole paikalla. Helmut Scholz seuraavaksi. Ja thank you. Kiitos. Jatkan siitä, mihin esittelijä jäi ja mitä David Martin SDn puolesta sanoi. Sanoisin, että kun keskustelin makrotaloudellisesta tuesta kaupalle tuona aikana, ja tämä liittyy totta kai myös tämän mietinnön aiheeseen, niin silloinhan keskusteltiin aina siitä, että tämän pitää täyttää sosiaaliset ja taloudelliset kehitykset Ukrainassa ja Adam sille, joten ryhmämme oli hyvin selvä näistä ehdoista joita oli tuona aikana. Silloin olimme enemmänkin kuin kriittisiä, koska tuntui siltä, että tilanne, josta olen samaa mieltä, on toisenlainen tällä hetkellä kuin silloin, kun tämä prosessi alkoi asosiaalisopimuksen aikoihin. Me emme ole nyt tilanteessa, että voimme sanoa, että makrotalouden apu sitä käytetään tarkoituksiin ja niillä ehdoin, joilla on tarkoitettu, joten on huomattu tiettyä avoimuuden puutetta, kun käytetään tätä apua. Ja se monimutkaistaa asioita, jos halutaan lisätä tukea. Seurasin keskustelua viime EU-Ukraina-huippukokouksessa ja siellä olette kokouksia, kaikki tiedämme, että meillä on pyrkimyksiä ulkoministeriössä neljästä maassa, jotka yrittävät löytää ratkaisun, kun pyritään uudistamaan tätä Minskin sopimuksen täytäntöpanoa. Tämä on yhteydessä siihen, että Ukrainan tilannetta yritetään parantaa ulkoapäin, mutta samalla on paljon uutisia Ukrainan sisältä, että oikeusvaltioperiaatekysymys ja kysymys, joka liittyy perusdemokraattisiin oikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin kaikille kansalaisille maassa, eivät ole vielä täyttäneet, joten suhtaudumme kriittisesti tähän ja odotan innolla lisäkeskustelua yrittää ymmärtää ja saada ja komissiota siitä, mikä tilanne nyt on tosiasiassa. Tämä on myös yhteydessä kysymykseen, niin että oikeusasiamies kävi Kiovassa, kun Intavaltuuskunta kävi siellä. Siellä pohdittiin näitä todellisia taloudellisia tilanteita yritysten osalta maan keski- ja itäosassa. Tämä pitäisi sisällyttää tähän työhön, kun pohditaan maan talouden kehityssuuntia. Kiitos. Thanks a lot and now... Uh, Kiitoksia. Nyt Heidi Hautala, tervetuloa valiokuntaan. Kiitos puheenjohtaja. En ole vielä valiokuntainen jäsen, mutta toivottavasti myöhemmin, pian. Olen seurannut Euronestin puitteissa näitä neuvotteluja hyvin tarkkaan ja kiinnittänyt huomiota siihen, miten vastuuvaliokunta Inta on toiminut asiassa. Ja haluan sanoa että uskon, että Ukrainan kauppapolitiikan kehittyminen on mennyt myönteiseen suuntaan. He ovat kärsineet Venäjän asettamista toimista. Mutta lisääntyneen läheisyyden takia EU-hun he ovat pystyneet hyötymään toimistamme. Eli tilanne näyttää siltä osin myönteiseltä. Ehkäpä kolme pääasiaa ovat sellaisia, että niitä pitäisi katsoa. Kauppa toimien pitäisi päteä myös Donbasin ja Krimin alueeseen, koska Euroopan unioni ei tietenkään tunnusta Venäjän läsnäoloa, miehittyystä ja vaati- vaatimuksia Ukrainan alueella. Eli tähän meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ja toiseksi on varmistettava, että niiden tuotteiden luettelo, jotka otetaan mukaan näiden itse, riippumattomien kauppatoimien soveltamisalaan, eivät ole sellaisia, että ne kiinnostavat vain suuria eurooppalaisia yrityksiä, vaan sellaisia, että ne todella voivat edistää paikallista taloutta Ukrainassa ja luoda työpaikkoja nuorisotyöttömyys on todella korkealla tasolla ja jos siihen ei pureuduta, siitä tulee varsinainen sosiaalinen tai, äh, aika pommi, aivan kuten meidänkin maissamme. Ja kolmanneksi tukisin sitä, mitä sekä David Martin että Scholz sanoivat ehdollisuudesta. Jos katsomme komission ehdotusta, äh, artikla 2 ehdollisuus, joka liittyy tukiin, ja siihen liittyvä kolme artikla, eli väliaikainen keskeyttäminen. Ehkäpä se, mistä David Martin Asseden nimissä puhui, on tärkeää. Tarvitaan voimakkaita toimia korruption vastaisessa toiminnassa. Edistystä on tapahtunut, mutta olemme myös havainneet, että uuden korruption vastaisen viraston toiminnassa on ollut vaikeuksia. Ja sitten vielä yksi asia, joka kävi selväksi Inta- ja Jyrivaliokuntien vierailun aikana Ukrainassa viime vuonna. Eli yleisen syyttäjän riippumattomuus, sitä on tarkasteltava, on katsottava korkean poliittisen profiilin tapauksia. Eli nämä ovat asiat, joihin pitää kiinnittää huomiota mutta tässä tarvitaan yhteistyötä komission kanssa, joka tekee yhteistyötä komis- Ukrainan kanssa. Meillä on neuvon, neuvoa antava työryhmä, joka toimii Ukrainassa, ja nämä toimet liittyvät riippumattomiin kauppatoimiin. Kiitoksia seuraavaksi Dartmouth EFDDstä. EFDDstä. Eikä juttu, että tätä e ei ole ketään täällä. Tämä on mielestäni kiinnostava tässä kokonaisuus he aina kritikoivat, että olemme paikalla ja me olemme täällä, he eivät, ei. Aina käytän tilaisuutta toivottavasti rouvan tervetulleeksi. On oikein mukava ajatus liittää Intaan. Olen ollut täällä itse seitsemän vuotta ja, ja sen sellainen nenäkäs. Ehkä voin myös odottaa teidän jäsenyyttä pysyvänä jäsenenä vuodenvaihteen jälkeen. Pari tällaista makrotason huomiota. Me kannatamme kauppaa. Käytämme jopa tätä ilmaisua kauppaa ja apua, mutta olemme erittäin varovaisia, kun kauppasopimuksia käytetään ulkopolitiikan välineenä. Eikä ole ruokahalua minun äänestäjän keskuudessa käydä sotaa Venäjän kanssa Krimin vuoksi, eikä haluta käydä sotaa Venäjän kanssa Itä-Ukrainan vuoksi. Ja on huolestuttava merkkejä siitä, että tähän liittyy vähän muutakin kuin metsähunajan päästäminen Eurooppaan. Mutta mainitaan, että minulla on, tässä on äh, minullakin omalle mä äh, ajassa, koska minä olen hunaja-alalla, mutta maista sitä hunajaa. Mutta kaksi lausta, kaksi sitaattia lopuksi. EUn puoli on vahvistanut läheisen ja kattavan kumppanuutensa EUn ja Ukrainan kanssa. Sen ensimmäisessä luvussa neljännessä kappaleessa sanotaan, että tämä komission aloite tulee nähdä Ukraina korin tuntuvana tukena. Ryhmäni huolenaihe on, että että sen sijaan, että tässä pyritään poistamaan kaupan esteitä, tätä käytetään ulkopolitiikan välineenä. että sen seuraavaksi ei ole komissio täytyy mietitty varmaan varmaan palaamme asiaan, mutta tässä kaikki tällä kertaa. NF. Kiitos ENFn puolesta edustaja Obermeier. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Niin makro taloudelliset ehdot ja edellytykset on täällä jo mainittu. Ja se on kyllä tietysti yksi asia, joka pitää ottaa vakavasti, mutta mikä minua enemmän huolettaa on se tosiasia, että paljon nyt vaaditaan, mikä pitäisi olla ja mikä ei saa olla. Puhutaan myös eri ryhmien puolesta siitä, että tämä ei saa olla mikään blankkosekki, oikeusvaltioperiaatetta pitää noudattaa, tämä ei ole kyseenalaistettavissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja realiteetti ja tilanne tällä hetkellä on tietenkin täysin toisenlainen. Ministereitä eroaa, joilla oli toisenlaisia odotuksia, koska heidät haettiin Georgiasta esimerkiksi paikalle. Ja jos nyt lukee näitä raportteja, näitä arvioita, jotka ovat aikaisemmin hyvin diplomaattisia, ja jos niitä nyt katsoo rauhassa ja kuuntelee, niin pitää todeta, että me nyt pyörimme paikallamme, me emme pääse eteenpäin. Ja olin itse mukana valtuuskunnan matkalla Ukrainassa. Siellä oli mielenkiintoisia keskusteluja kyllä, joten en nyt näe tässä edistystä kohti oikeusvaltiota. Kävimme hyviä keskusteluja kunnianhimoisten korruption torjuntaviranomaisten kanssa. Ja sitten kysyttiin, että paljonko nyt konkreettisesti on päästy eteenpäin, paljonko henkilöitä on vangittunut, siinä ei tullut vastauksia eikä mikään ole muuttunut, jos ajatellaan tuomioistuimen toimintaa. Tämä on nyt suuri huolenaihe oikeudenkäyttö kaiken kaikkiaan ei ole mennyt eteenpäin, vaikka poliisiviranomaisten määrää on pyritty lisäämään. Mielestäni oli hyvä ehdotus, eli että pitäisi asettaa näitä ehtoja selvästi, mutta nämä ehdot, niitä pitäisi sitten myös tarkastaa, että niitä noudatetaan. Ei voi olla niin, että aina täällä toistetaan samaa, hyväksytään kaikki, mutta sitten se, mitä vaaditaan, että sitä ei vaadita todenteolla. Ja se on tärkeä asia minun ryhmällenikin, että tässä toimitaan vakavasti, että kun sääntöjä noudateta, jos ajatellaan oikeusvaltioperiaatetta, niin sitten tästä yhden neuvotella, sitten pitää myös sanoa vankasti, että toimitaan komission kanssa, mutta ilman tätä ei päästä eteenpäin ja Ukrainakaan ei pääse eteenpäin. Kiitoksia Buhna. Halusin esittää erään kommenttiin, joka minulle tuli äärimmäisen selväksi Ukrainassa. Siellä käytetään tai on kielletty tietyt komponentit lannoitteissa. On tiedossa, että tietystä komponentista voi myös tehdä räjähteitä. Minusta meidän pitäisi todella nyt miettiä tähän kaiken liittyvää politiikkaamme uudelleen. Jos ajatellaan, että aselevosta ja huolimatta Venäjä kuljettaa alueelle edelleen aseita ja myös mahdollisesti käyttää niitä. Se, että kuitenkin rangaistaisiin Ukrainan maataloutta, on minusta epäilyttävää. Kiitoksia. Nyt komissiosta herra Sumelis, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitos. Kiitos kommenteista. Vähän taustaa komission ehdotuksesta, jos sallitte. Ehdotusta on valmisteltu ensinnäkin ottaen huomioon – läheiset suhteemme Ukrainan kanssa, jotka perustuvat assosiaatiosopimukseen ja meillä on tämä kattava vapaakapalu myös. Otamme huomioon myös Ukrainan erittäin vaikean tilanteen, joka johtuu erityisesti erilaista rajoittavista toimista ja sanktioista, jotka Venäjä otti käyttöön, kuten osa täällä mainitsi. Tässä yhteydessä täytyy myös muistaa, että Venäjä oli Ukrainan tärkein vientimaa, vientikohde. Nämä markkinat ovat kotistuneet ja EU on nyt tärkein markkina-alue Ukraina-tuotteille. Otamme myös huomioon Ukrainan viranomaisten pyrkimykset tehdä jo uudistuksia. Haasteet ovat valtavat. Vielä on tehtävää, mutta he ovat ryhtyneet useisiin toimiin, mukaan lukien korruption vastaisessa taistelussa. Meillä oli viime viikolla Brysselissä YK, äh, EUn ja Ukrainan kuippukokous, äh, jossa otimme huomioon ja käsittelemme Ukrainan toimia. Eli komission arvion mukaan olisi tärkeää tehdä ehdotus kaupan toimiksi. Ja kuten yksi jäsenistä totesi, se pitäisi nähdä konkreettisena tukena Ukrainalle. Tässä konteksti valmistellessamme ehdotustamme olemme varovaisia, valitsimme ne tuotteet, jotka ehdotukseen otettaisiin mukaan, jotta saataisiin parhaat luokittelut. Ehdotuksessa on kaksi ulottuvuutta, kuten tiedätte. Ensinnäkin siihen kuuluu maataloustuotteita ja joukkoteollisuustuotteita. Teollisuuden puolella SFTA on jo vapauttanut kaupan teollisuustuotteissa. On vain joitakin tuotteita, joilla on ollut siirtymäkausi, ja meidän ehdotuksessamme ehdotetaan, että osa niistä tuotteista, joihin, joita koskee siirtymäkausi, niin siinä siirtymäkautta lyhennetään. Joskus se poistetaan, joskus lyhennetään. Siinä teollisuustuotteet, maataloustuotteissa kauppa Ukrainan kanssa on pitkälti vapautettu CFTn kanssa lukunottamatta 30 tuotetta, joissa on tariffivapaat kiintiöt. Olen valitsenut näistä 36 kahdeksan tuotetta. näiden kahdeksan tapauksessa ehdotamme, että kiintiön kokoa ehdotetaan kasvatettavaksi, siis tämän tariffivapaan kiintiön kokoa. Useimmat näistä kahdeksasta tuotteista, jotka olemme valinneet, ovat sellaisia, että Ukrainalla on niin merkittävää vientiä EU-hun. Ja tämä on niiden lisäkiintiöiden puitteissa, joita ehdotamme. Eli ehdotuksemme tarjoaa oikeusvarmuutta Ukrainan vienille näissä tuotteissa. ja silloin noista tuotteista ei makseta tullia. Mutta tämä pätee nyt kaiken kaikkiaan EU-tuotaviin tuotteisiin, ja sekin täytyy muistaa. Ja kun valitsemme noin kahdeksan maataloustuotetta 36, olemme varonneet arkojen tuotteiden, kuten maitoa, kana lihatuotteiden mukaan ottamista, kaikki nämä herkät tuotteet. Ja nämä tuotteet, joissa Venäjällä on sanktioita EU-tuotteisiin, niitä me emme ole siis ottaneet mukaan. Olemme kovasti ponnistelleet kalibroidaksemme ehdotuksemme. Ja kuten muistatte, meillä on turvalauseke – ja sen lisäksi artikla, joka ehdollistaa nämä kauppatoimet ovat käytettävissä vain tietyin ehdoin. Ja näihin kuuluu kauppapolitiikkaan piirteet, kuten alkuperäsäännöt. Mutta tässä on myös yleisempiä velvoitteita, kuten ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittaminen. Ehdotuksen viimeinen piirre on väliaikainen toimi, jota ehdotamme, jota ehdotamme vain kolmeksi vuodeksi. Tämä ei ole pysyvä mekanismi. Ja se, että tämä mekanismi on vain kolmivuotinen – Ja siksi komission näkökulmasta tämä pitäisi hyväksyä nopeasti, koska juoksuaika on rajoitettu, täytyisi varmistaa, että Ukraina voi hyödyntää sitä mahdollisimman nopeasti. Siksi vetämme sekä Euroopan parlamenttiin että neuvostoon, että hyväksyntä olisi nopeaa. Puheenjohtaja jos haluatte keskustella tuotteita yksityiskohtaisemmin, tänä aamuna ei tehty mistään erityisestä tuotteesta erityisiä kommentteja, mutta jos haluatte tietoa, millä me tarjoamme sitä, ja, ja myöskin kahdenvälisissä konteksteissa. Kiitos. Ehkäpä vielä kysymys kanoista, kanan osista. Ovatko ne tässä mukana vai eivät? Mr. Valisa. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos Valesa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että osallistuit tämän päivän keskusteluun. Haluaisin tiivistää yhteisen maaperän. Varmasti kaikki olemme mieltä perusperiaatteista ja meillä on samantyyppisiä ideoita siitä, mihin haluaisimme mennä tämän kanssa. Eli periaatteessa demokraattinen oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien noudattaminen, jatkuva, institutionaaliset uudistukset, korruption torjunta. Herra Scholz mainitsi avoimuuden puutteen, kyllä, sekin on aihe, jota pitäisi tarkastella, mutta tämä pitää muistaa. Nämä yksipuoliset kauppatoimenpiteet, niitä ei pitäisi pitää tällaisenaan blankkosekkinä. Ja sellaisenaan meidän pitää soveltaa periaatteitamme näitä yhteisiä sääntöjä, jotka jaamme tässä parlamentissa ja EU:ssa. Ja meidän pitää soveltaa niitä menemättä turhan kiireellä asioihin. Ymmärrän, että nämä toimenpiteet me soveltaa mahdollisimman pian ja panna täytäntöön, mutta jos tehdään jotakin kiireellä, niin siitä ei synny mitään hyvää. Joten meidän pitää nyt käyttää hieman aikaa analysoidaksemme tiettyjä asioita näissä säännöksissä. Meidän pitää tarkastella eri asioita myös, sen taisi mainita kaksikin kollegaa täällä, se, että minkälaisia yrityksiä pitäisi sisällyttää näihin säännöksiin. Joku sanoi, että pitäisi tarkastella keski- tai itäosan yrityksiä. Joku mainitsi Krimin myös. Tällainen maantieteellinen jako on mielestäni tarpeeton. Meidän pitäisi pohtia tai tarkastella, että jos nämä säännökset tukevat ja auttavat pk-yrityksiä, no ei sillä väli mistä päin ne ovat, jos keksitään tähän, niin kaikki muu loksahtaa paikoilleen. Mutta tämä on asia, josta voidaan keskustella myös myöhemmin työssämme. Loppujen lopuksi varmasti kaikki haluamme samaa, haluamme varmistaa, että meidän apumme, EUn apu, nämä varat ja tietyt kiintiöiden leikkaukset ja tariffien leikkaukset, ettei ne mene hukkaan oligarkkeihin ja epäsopiviin toimiin eri osissa Ukrainaa, joten loppujen lopuksi pitää varmistaa, että meidän periaatteemme, meidän ymmärryksemme modernin yhteiskunnan ja valtion säännöstä soveltuvat tässä myös maan täytäntöön. Oli kysymys myös toimenpiteistä, että ne ovat kaupan välineitä, joita käytetään ulkopolitiikkana. No, pidemmistämme ei, tai haluaisimme tätä ei, niin kauppa on aina jotenkin ulkopolitiikan väline, joten en usko, että tätä, tästä argumentista voi tai voidaan päästä pois. Tämä on vain faktaa, kun tällaista toimintaa tehdään. Kiitoksia kovasti ja odotan innolla jo sitten saadaan tämä päätöksen oikeassa ajassa. Kiitoksia esittelijälle. Onko Scholzilla vielä kysyttävää? Kiitos. olemme puhuneet samoista kysymyksistä pari vuotta sitten ja vuosi sitten. Ongelma on, että maassa on yhä oligarkkisia rakenteita ja että meidän ne pitäisi täsmätä edustamista alueittain. Mutta jos tarkastellaan, että pk-yritysten kykyä, onko niillä aidosti mahdollisuuksien makrotuen kautta tai muiden keinojen kautta toimia itsenäisesti riippumatta näistä rakenteista. Epä komissiokin voisi vastata, kuinka paljon meidän apumme auttaa tällaista talouden kehittymistä Ukrainassa. Tästä täytyisi puhua lisää. Ja luultavasti meillä on mahdollisuus käsitellä asiaa mietinnön yhteydessä, mutta ehkä meillä on sitten saada komissiolta vähän neuvoja. Olen puhunut äh, yritysasiamiehen kanssa, joka työskentelee ukrainalaisten ja ulkomaisten yritysten kanssa. Tiedämme, että oligarkkien tuotantoa tapahtuu myöskin venäläisten oligarkkien tuotantoa talouden monimutkaisuus on sanon, että se ei ole hurjan transparenttia. Mutta ukrainalaiset työntekijät, heidän täytyy saada mahdollisuus elää palkallaan. Ja tällainen erittäin monimutkainen, erityisesti keski- ja itäosissa. Obermeier ja mikrofoni. Ja, danke. Eine ganz kurze Frage. Kiitos. Aivan lyhyt kysymys, koska komissio on täällä paikalla tänään. Tieteen mukaan hallitus oli ottanut tuontikielon puutuotteille, puujalosteille – ja tämä vaikuttaa erityisesti muun muassa paperiteollisuuteen. Onko teillä mitään tietoa tästä asiasta? Olkaa hyvä. Heidi Hautala vielä. Jos puheenjohtaja lyhyesti haluaisin käsitellä tätä kysymystä, miten parantaa näitä olosuhteita Ukrainassa yrityksille. Ja olen sitä mieltä, että meidän tulee myös katsoa EIPtä ja muita toimijoita, jotka asettavat tiettyjä ehtoja suorille ulkomaisille ja varmistavat, että julkiset hankinnat toimivat oikein, että on avoimuutta ja että tarjouskilpailut ovat reiluja. Ja paljon työsarkaa Ukrainassa riittää, mutta meidän pitäisi ottaa huomioon se, että on eri positiivisia voimia, jotka voivat parantaa tilannetta ja haluaisinkin kuulla komissiolta, tekevätkö lähestä yhteistyötä näiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa? Komissio. Yes, thank you very much. Uh... Kiitos. Tärkeä tekijä, joka täytyy pitää mielessä CFTA eli Ukrainan sopimuksemme, on uudistuksen väline. Sinne hengessä se on tehty. Ja tärkeitä uudistuksia voidaan ennakoida esimerkiksi alueella julkisissa hankinnoissa kaupan tekninen apu on erilaisia toimia ja strategioita, joita kehitämme yhteistyössä Ukrainan kanssa. Edistöstä on tapahtunut osa alueita, kuten julkiset hankinnat ja SPS. Also SPS strategy together with them kasviterveys, esimerkiksi TBT. Siellä olemme tehneet työtä. We are also providing, of course, uh, uh, assistance uh, to them. Ja avustamme myös heitä, jos me kerran niin haluamme, että he noudattavat EU-standardeja uudistuksissaan, standardeja, jotka poikkeavat heidän nykyisistä he tarvitsevat tietotaitoa. Joskus täytyy myöskin sopeuttaa investointeja, jotta he voisivat viedä eu jossa standardit ovat korkeammalla. Siksi meillä on apuvälineitä. Useimmat ovat viitanneet PK-yrityksiä. Meillä on tämä PK-väline, joka on nyt toiminnassa. Ja se toimii myös kansainvälisten rahoituslaitosten kautta, kuten Euroopan jälleenrakennuspankki ja muut mainitut. Eli tässä me toimimme myös pk-yritysten puolesta. Ja miten voimme yhdistää tämän avustuspuolen tähän markkinoille pääsyvälineeseen, joka on nyt ehdotuksen osa? Otan esimerkiksi tuen maataloustuotteille. Hunaja. Hunajan tuotanto ei ole erityisen keskittynyt. Pienet yritykset, pientuottajat, joilla ei ole vientimahdollisuuksia, mutta tämä välinen kautta – ja tämän välinen kautta autamme heitä pääsemään markkinoillemme. Meistä se on hyvä juttu. Tässä on konkreettinen esimerkki. Muitakin on. Mutta tämän halusin ottaa esille. Ja sitten rajoitukset ja käsittelemättömän puun viennin suhteen. On selvää, että tilanne on valinnut jo vuoden sen jälkeen, kun Rada asetti vientikiellon. Olemme ottaneet sen esille kaikilla tasoilla. Se on myöskin Ukrainan avun toisen viipaleen vapauttamisen ehto. Me nyt näemme edistystä. Radassa ollaan hyväksymässä lainsäädäntöä, joka poistaisi tämän puun vientikiellon. Sitä puhuttiin myöskin viime viikon huippukokouksen reunoilla. Olemme voimakkaasti vaatineet Ukrainalta, että että todenneet, että tämä ärsyttää. Se on haitake, joka on ihan sopimuksen hengen vastainen. Edistystä on nyt näkymässä ja toivomme, että Hertosesta on alustavasti keskusteltu, hyväksyttäisiin ja ongelma ratkeaisi. Kiitos. Mietintö luonnos saadaan 23. tai 24. tammikuuta ja sitten jatkamme keskustelua koko tästä paketista. No niin, hyvät kollegat, kaksi kommenttia vielä, joista ensimmäinen on se, että nyt meidän pitää siirtyä huoneeseen Jan 4Q1, neljäs kerros Q1 sali Jan rakennuksessa – kello 11 alkaa yhteiskeskustelu kauppaoikeuksien liittyvistä työoikeuksista ja käymme yhteiskeskustelua työllisyysvaliokunnan kanssa. Ja sitten kello 12.30 tässä salissa käymme keskustelua SETasta kansallisten parlamenttien kanssa ja kello 15 jatkamme sitten tässä salissa tavanomaisen tapaan valiokuntakokoustamme. David. Kysymys 230 kokous, onko se avainkokous vai vain jäsenille? It's not really a closed meet. Ei se nyt suljetuinovinkaan ole, mutta haluamme, että jäsenet käyvät keskustelua, joten en minä ketään sulje salin ulkopuolelle, mutta keskustelua voivat käydä vain jäsenet.